ja tällä hetkellä kuolinuhreja on lähes 4000. Yli 6500 ihmistä on loukkaantunut. Kaikki ovat nähneet sieltä valokuvia. Maassa on kaos. Joissakin kylissä kaikki talot ovat romahtaneet ja äh, tiet ovat äh, täysin äh, kulkukelvottomia. Esimerkiksi sairaalat ovat täysin ylikuormitettuja, maassa ei ole sähköä ja elintarvikkeita ja vettä ei ole riittävästi. Himalajan pahin maanjärjestys sadan vuoden aikana. Tässä, tämä on iskenyt satoihin tuhansiin lapsiin ja he tarvitsevat kiireellisesti humanitaarista apua. Tässä parlamentissa meidän pitäisi nyt löytää ja tukea näitä tukitoimia ja vedota kaikkiin jäsenvaltioihin ja kansainvälisiin järjestöihin, että he mahdollisimman nopeasti toimittaisivat apua näille ihmisille. Ja me olemme ajatuksissamme näiden uhrien rinnalla ja osoitamme solidaarisuutta Nepalin väestöä kohtaan. Hyvät naiset ja herrat, viikko sitten oli uusi dramaattinen laiva, onnettomuus, haaksirikko-onnettomuus Välimerellä 800-1000 ihmistä hukkui tässä. Ihmiset ovat lähteneet matkaan päästäkseen pakoon köyhyyttä, sotaa, nälänhätää, löytääkseen turvan Euroopasta. Minä tiedän, että te ajattelette monet meistä sama, teistä samalla tavalla kuin minä ja sen vuoksi te ehkäpä ajattelette, miksi kun me vietämme hiljaisen minuutin, jokaisessa istunnossa yhä uudelleen ja uudelleen näin joudutaan tekemään. Ja on sellainen kuva, että me yhä uudelleen aina ajattelemme ajatuksissamme näitä uhreja, mutta politiikassa emme sitten tee mitään, mikä on välttämätöntä, että voisimme välttää tällaisia katastrofeja. Keskiviikkona käymme tästä perustavaa laatua olevan keskustelun ja minä tiedän, että minä edellisessä täysistunnossa jo puhuin tästä. Ja tiedän, kuten monet muutkin teistä, olen järkyttynyt siitä, että se, mitä sanottiin viime täysistunnossa, kun sanoin, että toivon, että en jälleen kerran joudu sanomaan samoja asioita ja jälleen kerran eh, järjestämään uuden hiljaisen minuutin. Minä tiedän, että tämä on vaikeaa, mutta Tilanne on hyvin dramaattinen ja tämä hiljainen minuutti on aina erityistapahtuma ja se te, oikeastaan sitä ei välttämättä aina ole tehty oikeasta syystä, mutta sen vuoksi minä kuitenkin nyt pyytäisin teitä huomioimaan ja nousemaan seisomaan ja viettämään hiljaisen minuutin Nepalin ja Välimeren uhrien muistoksi. Vielen Dank. Kiitos. Hyvät kollegat, ottaisin esiin asian, jos, johon hyvin monet kollegat ovat viitanneet, joka myös on hyvin lähellä omaa sydäntäni.